Haluaisin myös ilmoittaa teille, että Espanjan viranomaiset ovat tiedottaneet minulle siitä, että Rova Magdalena Alvarez, eh, että herra Sergio Gutierrez Prieto korvaa Rova Magdalena Alvarezsen jäsenenä Euroopan parlamentissa 19. heinäkuuta 2010 lähtien. Tervetuloa uusi kollega keskuutemme, jos hän on paikalla. Ei minä kollegaa paikalla, ei ole vielä päässyt paikalle. Muistutan, että työjärjestyksen artikka 3 alakohta 2 mukaan siihen asti, kun uuden jäsenen valtakirja on tarkistettu tai kunnes mahdollisesta mandaatin kiistämisestä on saatu lausunto, herra Sergio Gutierrez Prieto ottaa osaa Euroopan parlamentin ja sen elinten kokouksiin täysin siihen liittyvin valtuuksen edellytyksellä, että hän on allekirjoittanut ilmoituksen, jossa on vahvistanut, että hänellä ei ole mitään muuta virkaa tai tointa, joka ei ole sovitettavissa Euroopan parlamentin jäsenyyteen. Olen saanut myös pyynnön immuniteetin poistamista rouva Agnes Hankikselta asiassa, joka liittyy oikeuskäsittelyyn Budapestin Budan piirin oikeusistuimessa. Työjärjestyksen artiklan 6 ala-artikla 2 mukaan asia lähetetään oikeusasioiden valiokunnan käsittelyyn. Euroopan kansanpuolueelta kristillisdemokraatit olen saanut ehdotuksen